Sitten ilmoitukset rouva Francesca Paratsu on nimitetty 22. helmikuuta lähtien Italian hallituksen jäseneksi. Herra Klaus-Hanner Lene on nimitetty ensimmäinen kolmas maalisku, siis ensimmäinen kolmas lähtien tilintarkastuomioistuimen jäseneksi. Onnittelen molempia nimityksistä. Parlamentti toteaa artikla 4 mukaan työjärjestyksessä, Tarva Parakutsin edustajan paikka vapautuu 28. helmikuuta, kuten herra Leenen paikka vapautuu ensimmäinen maaliskuuta. Allekirjoitan tiistaina yhdessä neuvoston puheenjohtajan kanssa artiklan 74 nojalla 15 säädöstä, jotka on hyväksytty tavallisessa lainsäätämismenettelyssä. Säädösten otsikot julkaistaan tämän istunnon pöytäkirjassa. Sitten muutokset käsittelyjärjestykseen. Tai käsittelyjärjestyksen hyväksyminen